Tämä välinehän edustaa äh, solidarisuutta ajatellen työttömäksi joutuneita työntekijöitä. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu päättyy tästä aiheesta tähän ja huomenna äänestämme asiasta. Seuraavaksi esityslistalla on Lechnerin mietintö, kaupparekistereiden yhteenliittäminen. Esittele neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat se, kuinka tärkeitä kaupparekisterit ovat, niin se nähdään siitä, että se on yksi ensimmäisistä direktiiveistä, jossa tätä on käsitelty. Vuonna 2003 tehtiin huomattava muunnos. Otettiin käyttöön sähköinen muoto ja tässä oli taustalla rajat ylittävä pääsy rekistereihin. Nyt näitä rekistereitä pidetään kansallisella tasolla ja siihen kirjataan se, mistä ollaan vastuussa kansallisella tasolla ja tämä ei tule muuttumaan. Se että tulisi päästä käsiksi näihin kaupparakesteen myös rajat ylittävästi. Sitä ei tarvitse erikseen painottaa. Tässä on itse asiassa kaksi ongelmaa. Kansalaisten pääsy, eli siis kaikki kiinnostuneet on tämä nyt sitten tuomari AY-liikkeen jäsen, ihan kuka tahansa, hänen tulisi päästä käsiksi kaupparekistereihin. Sitten toinen kysymys, yhteydessä myös yhteistyörekistereiden välillä. Tätä tulisi parantaa. Se koskee ennen kaikkea tilannetta, jossa emoyhtiö on tietyssä maassa ja sitten sivuliike jossain toisessa ja sitten emoyhtiön kirjaamiset kestävät liian kauan, eikä niitä siirretä sitten näin sivuliikkeiden rekistereihin. Ehkä tätä voitaisiin automatisoida. Komissio on pyrkinyt tilannetta parantamaan. Sitä tulee tukea, se on hyvä asia. Kustannuksia säästetään, aikaa säästetään, sisämarkkinoita edistetään. Muutama kohta vielä. Ensinnäkin mitä tietoihin kaupparekisterissä tulee, niitä ei voi ehkä verrata muihin julkisiin tietoihin, koska niillä on tietty ähm, oikeudellinen merkitys ja totta kai nämä äh, oikeudelliset näkökannat vaihtelevat maittain ja niihin täytyy todellakin kiinnittää huomiota, että niitä ei siirretä suoraan sitten toisen valtion periaatteisiin mutta kuitenkin voitaisiin puhua standardimuodoista. Yhtenäinen portaali voitaisiin löytää, totta kai kielenkäyttöä voitaisiin parantaa niin, että toimittaisiin usealla virallisella kielellä tai ehkä jopa kaikilla. Nyt on olemassa jo useita aloitteita haluaisin puhua tästä EBRstä, eurooppalaisesta kaupparekisteripalvelusta. tätä täytyisi syventää, mutta huonona puolena tässä on se, että tämä pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja kaikki eivät siihen osallistu. Ja mm, osittain nämä ovat myös vielä kokeiluvaiheessa. No, tietysti minä en ole asiantuntija näiden asioiden suhteen, varsinkaan mitä teknisiin kysymyksiin tulee, mutta kuitenkin tätä kysymystä tulisi edistää kollegat ovat tästä myös samaa mieltä. Ja todellakin mm, kaikkien tulisi osallistua siihen, silloin se on menestys. Tästä täytyisi todellakin tehdä lainsäädäntöehdotus, koska jos tämä pohjautuu vapaaehtoisuuteen, se toimisi näin, niin sitä ei tietenkään tarvittaisi, mutta kuitenkin tavoitteena on että asia edistetään ja todellakin tulisi pyrkiä siihen, että kaikki jäsenvaltiot olisivat siihen osallisena. Kiitoksia kollegoille ja muille valiokunnille. Ja tästä varmasti sitten päästään yksimielisyyteen. Olen siitä vakuuttunut. Kiitos. Kiitoksia. Nyt jälleen viisi minuuttia menettelyä ilman puhuja listaa. Ensin Roitova. Eh, vážení kolegové to že obchodní rejstříky nejsou propojené. kollegat se että kaupparekistereitä ei ole vielä toisiinsa yhdistetty on mielestäni komissiolta epäonnistuminen. se on kuitenkin koordinoiva elin koska jo kolmen vuoden ajan jäsenvaltiot ovat soveltaneet eh, elektronisia kaupparekistereitä Tsekin tasavalta on ja muun muassa on jakanut tietojaan tässä kaupparekisterihankkeessa kuitenkin tietojen laatu ja luotettavuus vaihtelee joissakin jäsenvaltioissa. Ei olla vastuussa näistä tiedoista ja minä tuen tätä mietintöä ja vetoan komissioon, että se kiinnittäisi aivan erityistä huomiota kysymykseen ja vetoan myös jäljellä olevaan kahdeksaan jäsenvaltioon, antavat tukea ja myös rahoitustukea tälle hankkeelle rekisterin tietojen saanti rajat tavalla on erittäin tärkeä. Kiitoksia. Nein, eigentlich nicht, Frau Tick. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Regner. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin aluksi kiittää hyvästä yhteistyöstä esittelijä Lechneriä. Olemme saaneet aikaan hyviä kompromisseja lyhyestä virsi kaunis. Ryhmälleni tärkeimmät kysymykset olivat seuraavat. Ensinnäkin se, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat sitovasti tähän hankkeeseen, kuten jo sanottiin. Ja toiseksi se, että tähän saataisiin yksi virallinen portaali, jonka kautta tietoihin pääsi, pääsisi käsiksi. Ja sitten kolmanneksi tietosuoja siitä, että tiedot ovat luotettavia. Kuluttajien oikeudet ovat tässä etusijalla ja lisäksi tämän järjestelmän tulisi olla helposti käytettävissä oleva. Ja tekniset kysymykset jäävät tässä nyt komission harteille. Kiitoksia. Seuraavaksi Tsikau. Kiitoksia puhemies. Koska EU-ssa, jossa on 27 jäsenvaltiota, niin 90 prosenttia yrityksistä on PK-yrityksiä, niin mielestäni kaupparekisterien yhteenliittyminen on todellakin välttämätöntä, että sisämarkkinat toimivat kunnolla. 27 tammikuun alusta tiedot, joita saadaan kaupparekisteristä, niiden, niitä täytyy varastoida äh, sähköisesti kaikissa jäsenvaltioissa huolimatta tästä standardit, jotka koskevat rekisterit, ovat erilaisia. Kieli, ha- ha- hakulaitteet, monenlaisia eroja löytyy. Olen sitä mieltä, että on välttämätöntä, että jäsenvaltiot osallistuvat hankkeisiin, kuten yhteentoimivuus kaupparekistereissä että saataisiin aikaan Euroopan kaupparekisteri ja osallistuttaisiin sisämarkkinatietovaihtojärjestelmään. Siis kaikkien pitäisi osallistua. Tämä voisi johtaa huomattavaan säästöön vuosittain jopa yli 160 miljoonaa euroa. Nämä säästöt voisivat olla vieläkin suurempia, jos e-laskutusaloitteesta tulisi todellisuutta. Kiitos sitten Benova. Ja, vielen dank. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, kolegyňa a kolegovia. Vzhľadom na výhody ponúkané... Kiitos, puhemies Sisämarkkinoilla on monia hyviä puolia ja tämä tietojen harmonisointi, mitä kaupparekisterin tulee, hyvä asia. Tätä kautta voimme yhdistää kaupparekisterit ja näin helpotamme osallisten tilanteita, mutta Tätä kautta luomme enemmän oikeusvarmuutta ja avoimuutta. Ja siksi mielestäni on tärkeää, että tiedot harmonisoidaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tätä kautta todellakin tuemme avoimuutta ja tietoja voidaan käyttää paremmin, jos esimerkiksi yrityksen kotipaikka vaihtuu tai sivuliikkeitä avataan muissa maissa tai tapahtuu fuusioita. Kiitos. Frau Kollegin. Kiitos. Seuraavaksi Kiel Nielsen. Pystytkö puheenvuoroa? Ette. No hyvä, tässä säästyy sitten aikaa, joten annamme seuraavaksi puheenvuoron komission jäsen Cholosille. Olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Kaupparekisterin yhteenliittyvyys on työllinen hanke, kun pyritään lisäämään avoimuutta talousten toimijoiden kesken, saada aikaan luottamusta ja parantaa PK-yritysten mahdollisuuksia osallistua sisämarkkinoille. Haluaisin onnitella oikeusasioiden valiokuntaa ja esittelijä. Olemme pitkälti samaa mieltä näistä asioista. Komissa tulee viimeistään 2011 vuoden alussa esittämään lakiehdotuksen, joka varmasti ottaa huomioon teidän ajatuksenne. Talous- ja rahoituskriisi ovat osoittaneet, kuinka tärkeä avoimuus rahoitusmarkkinoilla on ja muutenkin. Jotta kansalaiset luottavat tilanteeseen, heidän pitää saada virallista, luotettavaa, ajanmukaista tietoa yrityksistä. Kaupparekisterillä on olennainen rooli tässä mielessä. Se antaa tietoja yrityksistä ja antaa ne suurin yleisön käytettäviin jos on helppoa päästä näihin tietoihin käsiksi jäsenvaltiotasolla, jossa yritys toimii, niin varsin usein on vaikeaa näin toimia kielisten syistä tai teknistä syistä saada samoja tietoja toista jäsenvaltiosta käsin. Yhteen toimivuus rekistereissä olisi lisäväline ja auttaisi pk-yrityksiä, kuluttajia, palkansaajia. Tätä me tarvitsisimme. Nyt sitten joitakin ajatuksia herra Lehnerin mietinnöstä. Te olette huolissanne hallinnollisista lisämenoista, jotka ehkä johtuvat rekisterien yhteen sopeuttamista. Voin jo nyt vakuuttaa teille, että emme mitenkään halua asettaa uusia suoria tai epäsuoria kustannuksia yrityksille. Olen myös samalla teidän kanssanne, että tehtäisiin pakolliseksi kaikkien jäsenvaltioiden osallistuminen yhteistyömekanismeihin. Ja itse asiassa tällainen mekanismi on järkevää vain, jos se saa tukea kaikilta jäsenvaltioilta. Mitä tulee yhteistyöhön, kun säännöllisesti päivitetään tietoja koskien eh, kysymystä, niin komissio aikoo tehdä lainsäädäntöehdotuksen tällaista mekanismista ja jäsenvaltion pitäisi tähän osallistua. Tämä tietenkin vahvistaa jäsenmarkkinoiden toimintaa. Te puolette myös sitä, että olisi tällainen yhteen, yksi ainoa tiedonsaantipaikka. Me olemme samaa mieltä, että näin saadaan paremmin tietoja kansallistakin rekisteristä. Työntekijät, kuluttajat, PK-yritykset, mutta myös kansallinen hallinto, viranomaiset ja muut maat, niidenkin pitää saada näitä palveluita käyttöönsä ilman esteitä. Tässä samassa tarkoituksessa saatavuutta lisättäisiin haluamme tarjota tietoja kaikilla EUn virallisilla kielillä. Tässä on kysymys ehdottomasta ennakkoedellytyksestä, että saavutamme tavoitteemme ja pystymme lähentämään sisämarkkinoita kansalaisiin kun rekisterin käyttäjille pitää kertoa erilaista tiedosta kansallisella tasolla, jota rekisteristä saadaan. Erot voivat olla suuria maiden kesken. Mitä tulee tietojen laatuun, on selvää, että tiedot, joita annetaan yhteensovittamisen yhteydessä, niiden pitää olla ajan ajankohtaisia, ajanmukaisia ja luotettavia. Tämä on vahva viesti parlamentista ja komissio suhtautuu siihen varsin myötämielisesti. Minä vakuutan teille myös, että kaikki komission aloitteet tulevat noudattamaan tietosuojaa, että onko se sitten kauppatiedosta tai henkilötiedosta. Herra Lennerin mietintö osoittaa hyvin, kuinka suuresti parlamentti on sitoutunut siihen, että saadaan aikaan parempi kaupparekisterien yhdenmukaistaminen ja näin palvellaan paremmin yrityksiä, työntekijöitä ja kuluttajia. Näin voidaan vahvistaa sisämarkkinoiden toimintaa ja komissio on tästä erittäin tyytyväinen ja odottaa kärsimättömästi sitä, että parlamentti lopulta hyväksyy tämän mietinnön äänestyksessään. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Huomenna äänestämme tästä kello 12.30. Seuraavaksi esityslistalla on Svifkan mietintö tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano